Kolumbian rauhanprosessista. Ja puheenvuoron saa varapuheenjohtaja Mogherini. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Nämä ovat hyvin tärkeitä aikoja Kolumbialle. Ja haluaisin sanoa, että kun maailmassa on paljon vaikeita tilanteita lähellämme ja kaukana, niin tämä on yksi sellainen paikka maailmassa, jossa on merkkejä toivosta ja muutoksesta. On hienoa, että päätitte järjestää tämän keskustelun rauhanprosessien käsittelemiseksi, sillä olen vakuuttunut siitä, että tänä vuonna voidaan saada hyviä uutisia sen jälkeen, kun aseilleen konflikti on jatkunut yli puoli vuosisataa. 220 000 ihmistä kuoli ja yli 6 miljoonaa on joutunut siirtymään. Valtava määrä ihmisiä on kidnappattu tai he ovat kadonneet tai he ovat joutuneet väkivallan uhreiksi. Ensimmäiset rauhanneuvottelut. Tämä ei ilmeisesti ollut Kolumbia varten, vaikka voisi olla kyllä nämä aplodit Kolumbia koskevia. Ensimmäiset rauhanneuvottelut käytiin yli 30 vuotta sitten ja nyt Havannassa vihdoin näyttää siltä, että läpimurto on edessä. Tämä mahdollisuus saada rauha aikaiseksi, että tulee hyviä uutisia. Joskus hyviä uutisia tulee, niin kuin Viinissä muutama päivä sitten Irania koskien. No tätä mahdollisuutta ei voi jättää käyttämättä. Minä itse olen jo ennen kuin minusta tuli unionin korkea edustaja sitä seuraamassa. Minä olin jo Italian pääministerinä Bogotassa. Ja sen jälkeen kun tulin EUn toimielimiin, niin olen myös tukenut Euroopan unionin edustajana ystäväni Juan Manuel Santosin rohkeita yrityksiä ja viime aikoina tämä suhde on vahvistunut, kun on viisimi vapautuksesta sovittu ja Atalanta-yhteistyöstä. Muutama kuukausi sitten nimitin Imen Gilmorin erityisedustajakseni tähän rauhanprosessiin, jotta kävisi ilmi, että Euroopan unioni on siihen todellakin aktiivisesti sitoutunut ja oli hienoa, että tämä päätös sai taakseen presidentti Santosin tuen. Imen Gilmore on ollut mukana Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa ja tämä kokemus teki hänestä todella hyvän ehdokkaan tähän tehtävään. Ja kuten sanoin, hänen on oikein, hänet on oikein hyvin otettu vastaan näinä viime kuukausina. Hänellä on ollut ensimmäisiä yhteyksiä eri osapuoliin ja myös viime päivinä. Hän on nyt Bogotassa ja hän myöhemmin tässä kuussa odottaa mielenkiinnolla sitä voi tavata ulkoasian valiokunnan jäsenet, voidaan puhua jäljellä olevista haasteista rauhanprosessissa ja keskustella valiokunnan edustajien kanssa siitä, miten Euroopan unioni voi paremmin antaa panoksen tämän prosessin tukemiseksi. Jos kerron vielä tästä prosessista, kaikki näimme, että joulukuussa päästiin sopimukseen koskien uhreja ja näin voidaan päästä oikeudenmukaisuuden ja sovinnon suuntaan ja totuuden suuntaan. Kaikki tietävät, että sovinto on ainoa tapa saada rauhanprosessi eteenpäin. Tämän sopimuksen pohjalta voidaan varmistaa se, että totuus tulee tietoon ja myös vastuu, kunkin toimijan vastuu. Näin voidaan saada oikeudenmukaisuus aikaiseksi ja voidaan päästä sitten konfliktista eteenpäin ja voidaan miettiä tulevaisuutta. On tärkeää, että kadonneista vastataan, on tärkeää saada haavat arpeutumaan ja ne, jotka ovat läheisiä menettäneet, heidän voitava surra tätä menetystä. Sopimuksen pohjalta annetaan myös korvauksia uhreille joko yksittäin tai kollektiivisesti. Tämä on ehkä ensimmäinen kerta, että sopimuksessa uhrit asetetaan näin tärkeään asemaan. Tämä on ainoa tapa päästä sopuun ja sovintoon ja politiikan ja vaalien kautta voidaan erimielisyydet ratkaista. Tiedämme, että nämä, tämä sopimus on hyvin vaikeassa asemassa. Tässä pitää varmistaa se, että syylliset joutuvat vastuuseen, mutta kuitenkin halutaan edetä. Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet siihen, että ihmisoikeudet asetetaan etusijalle. Tämä, tässä korostetaan ihmisoikeusaktivisteja. Liian usein heihin kohdistuu uhkia ja väkivaltaa. Kolumbia lähti liikkeelle tässä mielessä hyvin vaikeasta tilanteesta, mutta siellä on myös edistytty hyvin viime vuosina siitä huolimatta, että turvallisuustilanne on yhä haasteellinen monilla alueilla. Kuitenkin kun nämä molemmat osapuolet näin tähän sitoutuvat, niin voidaan päästä eteenpäin. Havannan neuvottelut eivät ole vielä loppuneet. Kyseessä on prosessi, joka jatkuu vielä. On tärkeitä asioita, joihin on vielä puututtava mainitsisin jotkut niistä, eli lopullisen tulitauon modaliteetit ja mitä tehdään entisille taistelijoille, miten varmistetaan heidän fyysinen turvallisuutensa ja miten sopimus pannaan täytäntöön. Olen suhtanut luottavasti siihen, että neuvottelut saadaan loppuun vietyä nopeasti, niin kuin presidentti Santos on luvannut. Nyt kun sopimus on lähellä, toivottavasti siis, meidän on mietittävä myös seuraavaa vaihetta – miten voidaan antaa tuki sille rauhalle, jota nyt voidaan lähteä rakentamaan. Kokemus osoittaa, että rauhansopimuksen täytäntöönpano on usein sen haasteellisin osa. On erinäisiä intressejä, jotka voivat sitä vaikeuttaa. Tarvitaan uusi mentaliteetti vanhan, vanhojen tapojen tilalle. Ei riitä, että allekirjoitetaan sopimus ja ratifioidaan se, vaan on muutettava ajatusmalleja. Tai, ja siitä syystä meidän työmme ja Eamon Gilmerin mandaatti liittyy tähän täytäntöönpanovaiheeseen ja siihen, miten me voimme sitä tukea eri tavoin. Euroopan unionin sitoumus ei vähene, päinvastoin sen jälkeen, kun sopimus allekirjoitetaan ja ratifioidaan. Jos ajatellaan esimerkiksi maata, maaseutukehitystä, eh, poliittisia oikeuksia. Me aiomme eh, tarkastella Havannan, Havannassa sovittavia muutoksia. Näin uudistuksiin voidaan saada pitkäaikainen rauha aikaiseksi, vaan rauhaa. Euroopan unioni kulkee Kolumbian rinnalla koko ajan, olemme heidän rinnallaan nyt ja olemme paikalla, kun sopimus allekirjoitetaan toivottavasti kohta ja jatkossa olemme myös heidän rinnallaan ja autamme eri osapuolia. Kollegani Mimitsa ja minä olemme olleet laittamassa pystyyn Trust Fundia, johon laitetaan raha eri jäsenvaltioilta ja siinä on jo saatu panoksia. Me juuri teemme valmistelutyötä, olemme läheisessä yhteydessä jäsenvaltioihin, jota se kiinnostaa, ja kuten sanoin, tämä kiinnostaa yhä enemmän. Ja tämä trasfani pitää saada valmiiksi siihen mennessä, kun sopimus allekirjoitetaan. Ja tämä on lisärahoitusta Kolumbian antamaan rahoitukseen ja muiden maiden rahoitukseen. Eli meillä ei pelkästään hyviä aikeita ja aikomuksia, vaan todella annamme poliittista tukea ja konkreettisella tavalla varmistamme, että työ on kestävää, kun tähän vaiheeseen, kun sopimus allekirjoituksen pannaan täytäntöön ja tulevia vuosikymmeniä varten. Me teemme yhteistyötä poliittisesti ja rahoituksellisesti ja tällä tavoin Euroopan unionin rooli tulemaan tärkeää Kolumbian rauhanprosessin menestykselle. Nämä ovat tärkeitä päiviä latinalaiselle Amerikalle, nämä ovat muutoksen päiviä ja mahdollisesti myös sovun päiviä. Tällaista muutosta on ohtava oikeaan suuntaan ja sen rinnalla on kuljettava. Ja kun tämä nyt on mahdollista, niin Euroopan unionin rooli on olla avainasemassa. Me emme ainoastaan Kolumbiassa tee tätä työtä, vaan muuallakin. Ja voin laskea teidän tukenne varaan. Tästä olen vakuuttunut, kun me pyrimme ympärillä olevia kriisejä hallinnoimaan emme saa unohtaa, että voidaan mennä myös myönteiseen ja rohkaisevaan suuntaan. Näin voidaan saada vakautettua tilanne, kun 45 vuotta, 45 vuotta on konflikti jatkunut. Ja tämä vaikuttaa myös koko maailman vakauteen ja siksi Euroopan unionin etujen mukaista on tukea heitä ja auttaa heitä kaikin mahdollisin panoksin sekä poliittisesti että myös rahoitustuella. Kiitos. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Ja seuraavaksi sitten poliittisten ryhmien edustajat kansanpuolueesta De Grandes Pascual. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia korkea edustaja Rova Mogherini tosias, kertomus tosiasioista, jotka Rouva Mogherini on nyt yksityiskohtaisesti kertonut ja hyvin tarkasti ja solidaarisesti säästää minut siltä vaivalta, että kertoisin nämä kaikki asiat uudestaan. Tänään on nimittäin historiallinen päivä, siksi minun puheenvuoroni sisältää arvoarvostelmia tästä tosiasiallisesta suhteesta. Ihan ensimmäiseksi haluaisin juhlallisesti sanonut, että meidän mielestämme Kolumbia on nyt ansainnut itselleen sen tuen, jonka se tällä hetkellä Euroopan parlamentista saa. Ja tämä on historiallinen hetki sen takia. Tietenkin ennakkotilanteita on ollut ollut. Toisetkin ovat dialogin kautta yrittäneet etsiä jonkinlaista ratkaisua. Haluaisin muistuttaa teille, että ennen presidentti Santosia sitä ehdotti Betancourt, myös Gaviria Pastrana, ja on aivan totta, että nämä henkilöt ovat yrittäneet, jos tämä historiallinen rauhanprosessi nyt kulminoituu silloin Santosilla tulee olemaan korkea jalusta Kolumbian historiassa. Meidän täytyy nyt olla olosuhteiden tasalla, tilanteen tasalla tämä parlamentti, joka on niin monimuotoinen ja erilainen ja niin moni on saanut aikaan konsensuksen seitsemän suuren poliittisen ryhmän välillä, jotka tulevat erittäin suurella enemmistöllä äänestämään tämän päätöslauselman puolesta. Ja siinä ovat oikeat periaatteet ja oikeat arvot edustettuina tämän hetken arvoiset arvot. Kolumbia on tosiaan omalla käytöksellään ansainnut itselleen tämän arvostuksen. Nyt tarvitaan vielä resursseja tämän prosessin kehittämiseksi. Tämä prosessi, joka kulminoituu nyt siihen oikeudenmukaiseen asiaan, että rankaisemattomuutta ei enää voida hyväksyä ja Kolumbia pääsee historialliseen tilanteeseen ja hetkeen ja alkuun, jonka arvoinen se on ja johon me kaikki haluamme myötä vaikuttaa. Kiitos niin noudattakaa puheaikoja. Seuraavaksi Jorge Artondo, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia Mogherini siitä, että olette paikalla ja näistä sanoista. Ensinnäkin halusin sanoa teille, että kuten kaikki tiedämme, ihmiskunta jo pitkään on osoittanut, että sodan lopettaminen on paljon hankalampaa kuin sodan aloittaminen – Ihmiskunta on osoittanut meille, että terroristien kanssa neuvottelimen väkivallan lopettamiseksi on paljon hankalampaa kuin sen torjuminen poliisivoimin esimerkiksi. Kuten sanoitte, nämä kaksi suurta saavutusta Kolumbiassa tulevina kuukausina ovat historiallinen hetki Kolumbialle, koska täytyy muistaa, että todennäköisesti tässä nyt pannaan piste sille, mikä on ollut traaginen perinne yli 50 vuoden ajan. Ei pelkästään Kolumbiassa, vaan myös monissa muissa maissa, Etelä-Amerikassa ja Väli-Amerikassa, jotka vuosikausia monet poliitikot katsoivat, että väkivalta oli oikeutettua, jotta päästiin poliittisiin tavoitteisiin. No nyt varmaan ollaan tämän historian loppuvaiheessa ja tämän virheen loppuvaiheessa, koska koskaan ei ollut mitään syitä tappaa ihmisiä, ei ollut syitä tai perusteita väkivaltaan. Kolumbian päätös on erittäin hyvä ja Euroopan parlament, parlamentti täytyy tukea tätä. Me olemme tehneet päätöksen, kuten De Grandes juuri sanoi, joka on hyvin merkittävä. Se on erittäin hyvä, koska rauha ehkä saadaan aikaan muutaman kuukauden kuluessa – ja me olemme puhuneet kaikesta siitä, mitä on tapahtunut Kolumbiassa, ja Euroopan unioni on ollut tässä sitoutunut, ja eri poliittiset ryhmät ovat olleet tähän sitoutuneita. Ja tämä on hyvä, koska tämä on mielinen päätös. Ja nyt kansainvälisessä politiikassa olemme yksimielisesti tehneet päätöksen Euroopan parlamentissa rauhanprosessin hyväksi. Rauha ei ole täydellinen, tiedämme, että monet vastustavat sitä, mutta se on kuitenkin rauha. Ja siksi on tärkeää muistuttaa, että rauha on tie, kuten Kanhi sanoi. Rauhalla on voitu ratkaista monia ongelmia, ja se on hieno uutinen, ja meidän täytyy tukea tätä. Ja myöskin Gilmore, joka on nyt nimetty tähän, se on hyvä uutinen, samoin tämä rahasto. Kiitoksia, Mogherini. De, de per un minu- Kiitoksia. Ja sitten Demesmaker ECR-ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Thank you well. Kiitoksia. Voimmeko olla optimistisia tulevaisuuden suhteen, kollegat? Maailmassa on monia kriisejä, jotka saavat meidät epäilemään, mutta Kolumbiassa tämä hiljattain aloitettu rauhanprosessi Farkin kanssa antaa toivoa siitä, että tämä konflikti ehkä loppuu. Nämä sopimukset pitäisi allekirjoittaa 23. maaliskuuta, ne johtavat siihen, että FARC luopuu aseista. ECRn päätösasemassa me vetoamme siihen, että kaikki epäselvyydet, jotka liittyvät korvauksiin, joita myönnetään urheille, ne pitää selvittää. Ja Kolumbian rahanprosessi ei saa loppua tähän. Myöskin ELN-ryhmittymän väkivalta ja paramilitaarien väkivaltaan täytyy saada päätös. Hyvin monet paramilitaarit eivät ole olleet mukana integraatio-ohjelmassa ja monet militaariryhmät taistelevat edelleen sekä Farkia että hallituksen joukkoja vastaan. Ja meidän täytyy puuttua myöskin näihin syöpiin Kolumbian yhteiskunnassa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Bilbao Barandika, puolitoista minuuttia. ALDE-ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Voidakseni tehdä selväksi, kuinka tärkeä tämä päätöslauselma on, haluaisin lähteä liikkeelle siitä työstä, mitä Kolumbiassa osapuolet ovat tehneet, jotta voidaan varmistaa, että totuus ja sovinto varmistavat sen, että tämä ei enää toistu. Usein puhutaan rauhan hinnasta. Kolumbialaiset tietää aivan tarkkaan väkivallan hinnan ja sodan hinnan, eivätkä halua sitä enää maksaa. He ovat olleet pragmaattisia ja he ovat olleet päättäväisiä ja nyt ollaan pääsemässä sovintoon. Ja myös Rova Mongerinin työ tässä prosessissa on tärkeää. Haluaisin kiittää häntä näistä ponnistuksista. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten EU pitäisi ulkosuhteita hoitaa. Toivottavasti tämä päätöslauselma johtaa samaan suuntaan, sillä tämä on meidän tukemme Kolumbialle ja annetaan tuki eh, oikeanlaiselle politiikalle ja sille, että tuomitaan väkivalta poliittisena välineenä ja viitataan kansainvälisen oikeuden noudattamiseen, jonka pohjalta joita pyritään välttämään rankaisemattomuus, kun ihmisoikeuksia on rikottu. Ja tässä ollaan uhrien rinnalla, sitoudutaan sellaiseen poliittiseen ja taloudellisen prosessiin, joka mahdollistaa uudenlaisen yhteiselon, joka pohjautuu oikeudenmukaisuuteen. Ja toivottavasti nyt loppuu tämä kaksinaisena uhrina oleminen, sillä silloin kun omaa maata. Kaikki pitävät väkivaltaisena ja boikotti kohdistuu heihin, vaikka ihmiset ovat joutuneet kovasti kärsimään tässä uudessa rauhan Kolumbiassa yhteiskunnasta tulee mahdollisuuksien yhteiskunta. Kiitos. Moi, peru... Kiitos, Kousu Permui. Puolitoista minuuttia Guen nimissä. Kiitoksia, puhemies. Me Guessa haluamme olla tämän tilanteen tasalla ja olla mukana 19.11.2012 alkaneessa rauhanprosessissa. Konflikti on hirvittävä. 218 000 uhria, paljon ammattiliittojen jäseniä, joita on murhattu, 6 miljoonaa sisäistä pakolaista. Tällä konfliktilla on ollut rakenteellisia syitä ja nimenomaan nämä luonnokset, jotka Kolumbian hallitus ja FARC ovat tehneet poliittisesta osallistumisesta, maan omistuksesta ja uhrien tukemisesta. Nämä kaikki kysymykset on ratkaistava, jotta tilanne sopimusten kautta vakiintuu ja sen täytyy perustua totuuteen, oikeuteen, korjaukseen ja siihen takuuseen siitä, että asiat eivät toistu. Ja nyt täytyy hajottaa nämä sissiliikkeet ja jotkut ö, ja maat täytyy palauttaa takaisin niiden omistajille. Ja Kolumbian valtion täytyy toteuttaa omia vastuutaan kansalaistensa suojelemiseksi kaikkia aktivisteja, jotka ovat olleet mukana sosia- yhteiskunnallisissa, poliittisissa ja ammattiyhdistysliikehdinnässä, YK, ihmisoikeudet ja taloudellinen tuki totta kai, mutta sen täytyy riippua rauhansopimuksen allekirjoittamisesta ja kansainvälisen eh, tarkistusmekanismien toteuttamisesta. Kiitos sitten Sebastian Vihreistä, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä señor presidente y ante todo muchas gracias señora mogherini por estar aquí. Kiitoksia puhemies ja kiitos ennen kaikkea rouva Mogherinille siitä, että olette täällä, että puhutte tälle parlamentille ja kuuntelette meitä mielestäni. Tämä on erittäin suuri ilon aihe tämä ratkaisu ja parlamentti voi onnitella itseään konsensuksesta, joka täällä on saatu aikaiseksi ja haluan oman ryhmäni nimissä onnitella kaikkia, jotka ovat neuvotelleet tämän tuen puolesta, päättäväisen tuen puolesta rauhan Kolumbian rauhanprosessille. Uhrit tämän ansaitsevat ja kaikkien meidän ponnistuksemme eivät ole eh, liikaa pyydetty tämän prosessin eteen. Tämä, äh, meidän täytyy nyt kauppasopimuksia saada aikaan ja meidän täytyy saada liike-elämän vaihtoa, mutta myös antaa apua, jotta autamme ihmisiä heidän kärsimyksissään. Me olemme ihmisoikeuksien viitepiste ja joskus voimme tätä toteuttaa käytännössäkin. Nyt meidän täytyy tuohon kohtaan kahdeksan kiinnittää erityistä huomiota, jossa äh, puhutaan rahaston perustamisesta, säätiön perustamisesta jäsenmaiden toimesta ja se on tärkeää. Nyt on olemassa vielä nämä, näitä sissiliikkeitä. Niitä tällä hetkellä, niistä käytetään Krim, pandaskriminaalis nimitystä, eli rikollisjoukkion nimitystä, ja ne saavat aikaan edelleenkin hyvin paljon kärsimystä. Ne ovat erilaisia huubegangstereita. Meidän täytyy muistaa tämä erittäin tärkeä asia, jos me haluamme todella saada aikaan rauhan Kolumbiassa. Mikään ei saa mennä. Mitä me saa katsoa sormiamme läpi, jos haluamme saada asian vahvasti eteenpäin. Antakaa me kaikki tukemme tämän ratkaisun hyväksi, kuten olemme tähänkin saakka tehneet. Kiitoksia. Kiitos sitten Korrao EFDD-ryhmästä. Olkaa hyvä. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies ja hyvää iltaa korkea edustaja. No olemme tietysti samaa mieltä siitä, että meidän täytyy tukea päätöslauselmaa, koska kuten jo sanoitte, on selvää, että tämä on historiallinen ja tärkeä hetki, mutta tästä sitten alkaa uusi kausi Kolumbialle. Ja tämä on uusi kausi, jolloin meidän pitää olla valppaina, koska se mikä huolestuttaa minua on se, mitä tapahtuu sitten huomenna. Sopimus ja rauhanprosessi on tietysti hyvä asia, mutta siinä ei ole otettu huomioon kaikkia asioita, esimerkiksi sitä, millaisia korvauksia annetaan uhreille, mistä nämä rahat otetaan, ja sitten on monia muita asioita, jotka ovat vielä avoinna. Päätösasemassa näitä asioita ei ole mainittu, koska Euroopan parlamenttina haluamme antaa selkeän viestin, mutta pelkään pahoin, että tässä saattaa olla ongelmallisia kohtia, kun ajatellaan tulevaisuutta. Eli me olemme tietysti iloisia tästä uudesta rauhasta, mutta me tiedämme, että meidän täytyy vielä tehdä paljon työtä Kolumbian tulevaisuuden hyväksi. E Kiitoksia sitten Mian Mon, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Kolumbiassa on tärkeä vaihe meneillään, kuten sanottiin Havanassa neuvottelut ovat taas alkaneet, jotta päästäisiin sopimukseen ennen 23. maaliskuuta. Tavoitteena on lopettaa yli 50 vuotta konflikteja, joka näyttää valtavan määrän kuolleita ja siirtymään joutuneita ja uhreja. Euroopan unionin suhteet Kolumbiaan ovat hyvin tärkeitä. Viime vuosina ne ovat tiivistyneet ja Rovan Mongerini mainitsi jo monenvälisen sopimuksen kauppasuhteisiin liittyen tämä on johtanut siihen, että Euroopan unionista on tullut jo toiseksi tärkein, tärkein kauppakumppani. Ja Euroopan unionin parlamentin rooli on ollut tärkeä, kun pystyttiin pääsemään eroon viisumista kolumbialaisille. Joulukuussa allekirjoittu sopimus osoittaa, että halutaan edistää yhteyksiä kolumbianeisen kansalaisiin ja haluamme, että tämä rauhanprosessi saadaan päätökseen, on tärkeää, että sille annetaan tukea jäsenvaltioista käsiin ja että annetaan myös rahastolle tukea. Kolumbian pääsemässä väkivallan pimeästä tunnelista kyseessä on suuri maa, tärkeä maa ja kuten presidentti Santos sanoi, jos nyt tämä väkivallan kierre saadaan loppumaan, niin se voi edistää Kolumbian asemaa sisäisesti ja myös kansainvälisesti. Kiitos. Kiitos, sen hauvit puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, minulla on ollut erityisoikeus seurata tätä prosessia ja antaa oman eh, maani eh, kokemukset Pohjois-Irlannista eh, koko parlamentissa työskentelyni ajan olen työskennellyt ihmisoikeuksien puolesta ja uskon, että historiallinen läpimurto mahdollista tehty tänään. Kärsimys jatkuu. Viime viikkoina 14-vuotias tyttö on murhattu ja muitakin väkivallan tekoja on tapahtunut yksipuolinen Farkien tulitauko on tärkeä askel ja eh, vielä täytyy saada parannuksia aikaan vankien kohtelussa. Tämän sopimuksen aikaansaaminen on osapuolten suuri saavutus. Nyt on tärkeää tunnustaa kummankin konfliktin osapuolen vastuu ja niiden vastuu rauhanprosessin hyväksi. Ne, jotka hyökkäävät rauhanprosessia vastaan niin kutsutun rakaisemattomuuden nimissä, niiden pitäisi ajatella kansainvälistä rikostuomioistuinta ja sitä, mitä se on tehnyt. Se mahdollistaa konfliktin päättymisen. Minä haluan yhtyä korkean edustajan ja korostaa syvää sitoutumistamme rauhanprosessin onnistumiseen. Me haluamme noudattaa Pohjois-Irlannin mallia eh, jonka mukaan molempien osapuolten ja kansalaisyhteiskunnan täytyy olla täysin mukana rauhanprosessissa. Myös turvatakuut ovat hyvin tärkeitä, jotta demokraattiset instituutiot voivat työskennellä vapaasti. Ei enää verilöylyjä, union patriotikan verilöylyjä, ei enää muuta kuin oikeutta Kolumbialle. Nyt on tullut rauhan aika. Kiitos. Kiitos sitten Stier puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Señor presidente, luego de más de 50 años de un Yli 50 vuoden aseellisen konfliktin jälkeen, jota Kolumbiassa on käyty ja joka on vienyt hengen yli 200 000 ihmiseltä, niin Kolumbian hallitus ja Farko ovat saaneet nyt aikaan sopimuksen siitä, että luodaan nyt rauha, joka johtaa siihen, että saadaan aikaan rauhaa ja annetaan korvauksia uhreille. Sopimus on tärkeä, joka on historiallinen, jos se pannaan täytäntöön oikealla tavalla. Euroopan parlamentti on tyytyväinen tästä sopimuksesta, joka tehtiin syyskuussa, mutta haluamme tukea myöskin sitä, että saadaan aikaan lopullinen rauhansopimus ennen 23. maaliskuuta. Eli Mogherini, te olette nimenneet entisen Irlannin ulkoministerin erityislähettilääksi Kolumbian rauhanprosessiin ja tämä varmasti oli oikea ratkaisu. EUn pitää nyt syventää tukeaan erityisrahastolla, jotta tämä konflikti voidaan päättää konfliktiossa, kuten on parlamentin päätösasemassa ehdotusta. Ja on hienoa, että te ja komission jäsen Mimitsa työstätte tätä asiaa. Ja Mimitsa on tavoin itsekin olen Koratiasta ja tiedämme, kuinka tärkeää on kansainvälisen yhteisön tuki tällaisessa sovittelumenettelyssä. Ja haluaisin korostaa, että on tärkeää, että Euroopan, parlament, Euroopan unioni on Kolumbian rinnalla nyt intensiivisesti tässä rauhanprosessissa. Kiitos sitten Zurinho, kaksi minuuttia. Signor Presidente, signora Mogherini, Hyvä puhemies, Hyvä Rova Mogherini, haluaisin onnitella teitä tekemästänne työstä tämän asian tiimolta. Kaikki ovat tietoisia siitä, että tämä rauhan prosessi on vaikea ja haavoittuvainen. Siksi kaikkien on toimittava yhdessä, että voidaan päästä hyvän lopputulokseen. Haluaisin kuitenkin korostaa erästä seikkaa. Tässä on lähtöliikkeelle uhreista – ja tämä on aivan uudenlainen lähestymistapa. Joulukuun sopimus heijasta tätä. Euroopan unioni on antanut tässä, kantanut kortensa kekon, joka on ollut aika tärkeä korsi siis. Emmekä saa unohtaa, että tässä on taloudellisen ulottuvuuden Lisäksi siinä tässä on sopimus tehty Kolumbian Perun kanssa, taloudellinen sopimus, mutta sen lisäksi on sitouduttu ihmisoikeuksien edistämiseen ja myös ja sen takia meidän on muistettavana kolme eri seikkaa, jotka liittyvät tähän sopimukseen. On lähdettävä liikkeelle jatkuvasta kestävästä rauhasta, on tuettava kansalaisyhteiskuntaa, on lopetettava konflikti, mutta myös Euroopan unionin ja Kolumbian välille pitää saada käsiksi foorumi, joka käsittelee talousasioita, mutta myös poliittisia ja oikeus- ihmisoikeusasioita. Ja sitten vielä on tärkeää, että tässä on ollut kompromissihenkeä osapuolten välillä. On tärkeää, että tämä luottamus saadaan aikaiseksi. On tärkeää, että on ymmärrysfoorumeita olemassa ja Euroopan unioni voi jatkossakin kohdentisesti tukea tätä koko hanketta. Kiitos. Kusi, onorevole Zurinio. Zurinio, teille on sininen kortti edustaja Arnottilta. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä. Arnott, olkaa hyvä. We live in a world where the... Me elämme maailmassa, jossa meidän uutiskanavamme tuovat koko ajan tietoja traagisista globaaleista konflikteista. Oletteko samaa mieltä, että toivo, jota nyt annetaan Kolumbialle, e, ovat sellaisia asioita, joista ei medioissa raportoida koko ajan. Ehkä meidän pitäisi enemmän tunnustaa ja antaa enemmän painoa tällaisille myönteisille asioille. Kiitos puhemies. Kiitos oikein paljon tästä kysymyksestä. On totta, että joka päivä tulee uusia konflikteja ja uusia haasteita, mutta aina kun me paneudumme näihin haasteisiin, laadukkaasti ja menestyksekkäästi, niin on todennäköisempää, että saadaan ratkaistua ainakin konfliktit, joita ei pystytty ratkaisemaan. Kiitos tämän Kelan puolitoista minuuttia. Kolumbian konflikti on jatkunut jo lähes puoli vuosisataa ja lähes 4 miljoonaa ihmistä on kuollut ja 6 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään. Nyt pitkät rauhan neuvottelut ovat päättyneet liittyneet Havanan sopimuksen joulukuussa, ja Mogherini olen samaa mieltä siitä, että tämä on historiallinen saavutus, jota meidän on arvostettava. Rohkaisevaa on se, että sopimukseen on jo päästy tärkeistä asioista, kuten maauudistuksista, Farkin jäsenten poliittisesta toiminnasta ja niin edelleen, mutta pitkän väkivallan kauden jälkeen on aivan oikein, että uhreihin kiinnitetään huomiota. Ja kyse on nyt siitä, millä tavalla haavat voidaan parantaa, miten voidaan saada aikaan sopu. Joulukuun sopimuksessa on järjestelmä, joka liittyy totuuteen, korvauksiin ja niin edelleen. Mutta ennen kaikkea meidän on saatava aikaan kattava sopimus maaliskuun loppuun mennessä, ja se pitää sitten panna täytäntöön ja saada aikaan aselepo ja Farkin on luovuttava aseesta. Fark on yksi viimeisiä jäännöksiä 1900-luvun kylmän sodan ideologiasta. Se on epäonnistunut, mutta paramilitaariset ryhmät myöskin ovat huomattavasti heikentäneet demokratiaa. Ja tässä voidaan huomata myöskin, että Paavilla on ollut myönteinen vaikutus hän sanoi, että meillä ei ole oikeutta uuteen epäonnistumiseen. Eli toivottavasti nyt onnistumme. Kiitos Diasten Meera, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Ihan ensimmäiseksi haluan onnitella vilpittömästi presidentti Santosia. Presidentti Santos on ollut rohkea ja hän on ö, ottanut riskit, rohkeus ja riskien kohtaaminen johtivat 23. joulukuuta äh, saatuun sopimukseen. Haluaisin nostaa esille tämän erityisen rauhaa varten perustetun oikeusjärjestelmän sitten myös maareformit ja huumeongelmaan äh, äh, vastaukset. Uhrit, maat, rankaisemattomuus, sisäinen pakolaisuus ja oikeuslaitos ovat nimenomaan niitä kysymyksiä, jotka vaativat suurempaa kompromissitasoa. Toivon, että 23.3. saadaan aikaan lopullinen sopimus ja toivon, että Kolumbia voi elää rauhassa sekä sisäisesti että ulospäin. Sen se on ansainnut. Euroopan unioni luottaa Kolumbian. Sen se on osoittanut monta kertaa. Herra Gilmore, erityislähettiläs, on yksi osoitus siitä. Kauppasopimus tai viisumien vapauttaminen ovat esimerkkejä, jotka osoittavat luottamusta, josta juuri puhuin. Kolumbialla on kuitenkin edelleen iso haaste edessään nimenomaan konfliktin jälkeinen aika ja rauhan rakennustyö. Tämän kannalta on perustavanlaatuista, että Euroopan unioni voi auttaa ja tukea Kolumbia. Siksi tarvitsemme tämän äh, rahaston äh, tukea ja monia muita asioita. Myös neuvottelujen aloittaminen ENL ja muiden puolisotilaallisten ryhmien kanssa on tarpeellista. Ne edelleenkin äh, häiritsevät ja äh, turmelevat äh, kolumbialaisten rauhanomaista elämääkin. Sitten Peterille, olkaa hyvä. Pozdravljam mirovnega. Kiitos, puhemies. Tervehdin Kolumbian rauhan prosessin tuloksia. Tämän ainoa tapa kestävän rauhaan, kun vuosikymmeniä on ollut väkivaltaa ja uhreja. Ei ole mitään vaihtoehtoa sovinnolle. Tämä edes auttaa yhteiseloa Kolumbiassa ja siellä pystytään koko maan potenttia käyttämään hyväksi. Haluaisin onnitella poliittisia johtajia ja rauhan prosessin tukijoita ja haluaisin kiittää Paavi Franciskusta IS Risilavi Sankaria. He ovat myös osaltaan edes auttaneet geopoliittisen ratkaisun löytymistä maaliskuussa pitäisi kolmessa alkaa uusi historian sivu. Prego. Venta, niin ikään yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Sopimus erityisestä tuomioistuimesta ja uhrien korvauksista, joka on saatu aikaan Kolumbian hallituksen ja Farkin välillä, on tärkeä askel kohti rauhaa. Konflikti on kestänyt jo 50 vuotta. Tuhannet ihmiset ovat kuolleet. Ihmiset joutuvat pakemaan kotialueeltaan pakkorekrytointeja, lapsisotilaita, kidutuksia. Tämä oli päivittäistä Kolumbiassa ja siksi pidämme hyvänä joulukuun sopimusta joka tehtiin Havanassa. Vuonna 2016, kun sopimus sitten lopulta saadaan aikaan, niin voimme olla tästä iloisia. Nyt kun konflikti on päättymässä, niin Kolumbialle ja erityisesti Kolumbian köyhimmille alueille on tarjottava apua. Ja meidän täytyy auttaa paikallisviranomaisia silloin, kun keskushallinnolla ei ole paljon vaikutusvaltaa. Sitten Scheinfeld yksi minuuttia. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia, puhemies. Kolumbia on esimerkki tilanteesta, jossa osapuolet erilaisilla vaatimuksilla tekevät toistensa elämän mahdottomaksi 44 vuotta. Eh, sotaa 250 000 kuollutta, 7 miljoonaa vahingoittunutta ihmistä. Tämä muistuttaa monista muista maista tässä maailmassa. Ja eh, silti monet puolueet ja poliitikot Euroopassa kuvittelevat, että todellisuutta voi muuttaa väkivallan keinoin, jopa harjoittaa väkivaltaa omaa kansakuntaa kohtaan. Me Euroopassa tulemme katsomaan näitä maita ja pitämään niitä kielteisenä esimerkkinä. Voimme kuitenkin olla iloisia siitä, että Euroopan unioni ja YK, mutta myös Kuuban kaltaiset maat ovat sitoutuneet siihen ja tehneet työtä sen hyväksi, että nyt voimme tyytyväisyydellä panna merkille, että rauha on lähellä. Kiitos. Kiitoksesta ja menettely ilman puhujalistaa. Faria, yksi minuutti. No Senhora alta representante, senhor presidente, caros colegas. E hyvä korkea edustaja, hyvä puhemies, hyvät kollegat. 2016 voi olla historiallinen vuosi Kolumbian nykyhistoriassa, kun 2016 maaliskuussa on tarkoitus tehdä sopimus Farkin kanssa. Tässä on ollut tuhansia uhreja tämän konfliktin tuloksena ja se on lyönyt lähtemättömän leimansa Kolumbian. Ja tässä vaiheessa on annettava kaikki mahdollinen tuki herra Santosin hallitukselle, jotta voidaan panna täytäntöön tämä sopimus ja voidaan ratkaista kaikki mahdollisesti esiin tulevat ristiriidat. Nyt on saatava sissiryhmistä poliittisia puolueita, on maksettava korvaukset uhreille ja jotta Kolumbian rauhanprosessi saa vakautta taakseen. Tarvitaan myös sovintoprosessi, niin kuin Ruan Mogherini sanoi, ja toivottavasti tämä parlamentti pystyy suhtautumaan asiaan eri tavoin kuin äskettäin suhtauttiin Venezuelaan ja sen demokraattiseen siirtymään. Kiitos. Kiitos, sen varisti yksi minuutti. Gracias, presidente. Kiitos. Kiitoksia, puhemies. Minun ryhmäni ei tekisi tätä tekstiä, mutta on hienoa, että parlamentti keskustelee yhteisestä yhdist- sopi- ehdotuksesta, joka liittyy Kolumbian prosessiin. Meidän täytyy olla iloisia siitä, mitä FARC ja hallitus ovat jo sopineet huolimatta näistä ongelmista. Ja meidän täytyy myöskin olla iloisia Kolumbian kansalaisyhteiskunnan puolesta. Ja ELN pitäisi myöskin lähteä mukaan tähän vuoropuheluun. Mogherini, mielestäni on tärkeää, että Euroopan apu ei ainoastaan mene Kolumbiaan, vaan myöskin alueille, ja joilla pitää taata alueellinen rauha. Ja lopuksi haluaisin korostaa, että Espanja, joka tukee Kolumbian rauhanprosessia, ja on niin hyvä, että on näin, se ei kuitenkaan halua demokraattista päätöslauselmaa, joka liittyy Baskimaan konfliktiin. Ja pyytäisin, että myöskin tähän asiaan kiinnitettäisiin huomiota. Eh, per lei una domanda. on esitetty sininen kortti De Grandes Pasqualilta. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä. Mikrofoni. Kiitoksia puhemies. Arvoisa herra Huaristi, miten teillä on otsaa rinnastaa demokraattisen virheitä tunnustavan valtion tilanne maahan, jossa äh, poliittiset voimat tekevät mitä suinkin voivat, kun puhutaan etan äh, ja demokraattisen valtion dialogista. Äh, nämä ovat kaksi aivan erilaista tilannetta. Miten teillä voi olla otsaa verrata näitä? Eh, Kiitoksia tästä kysymyksestä. Se on ihan maalaisjärkeä. Kyseiset konfliktit ja tällaisten konfliktien ratkaisu onnistuu neuvottelemalla ja keskustelemalla se, mitä te tuotte Kolumbiassa, se on ihan hyvä. On hienoa, että teette niin. Mutta Euroopassa, Irlannissa, kuten parlamentissahan on tuettu Irlannikin prosessia, sielläkin on muita prosesseja, jotka tarvitsevat instituutioiden tukea Euroopan unionilta ja hallituksen tukea. Se on aivan tarpeellista, että tällä tavalla ratkaistaan poliittisia konflikteja. Kiitoksia sitten Urta sun yksi minuutti. No, aivan ensiksi oli tärkeää, että Euroopan parlamentti antaisi selkeän viestin ja että se tukee rauhanprosessia. Tämä saadaan varmasti huomenna aikaiseksi. Tämä on tärkeä askel. Haluaisin kiittää myös korkeaa edustaja hänen sanoistaan kaikista siitä, mitä hän tekee tässä prosessin rinnalla. Mutta haluaisin vain korostaa sitä, että nyt ei saa lähteä nukahtaa tähän paikalle ja ajatella, että kaikki on jo tehty. Tässä on vielä paljon tekemättä. Me olemme huolestuneita maakysymyksistä, siirtymään joutuneista alkuperäiskansoista, naisista ja naisten murhista, mitä on tapahtunut jo liian pitkään. Ja sitten kaksi tärkeää asiaa, Rova Mogherini. Ensinnäkin nämä puolisotilaiset ryhmät ja niiden lopettaminen. Tästä on moni puhunut, jos tätä ei tehdä, niin rauhaa ei saada aikaiseksi. Ja toinen todella tärkeä asia on ihmisoikeusaktivistien suojelu heihin heidän kimppuunsa on hyökätty vuosikausia ja heitä pitää erityisesti suojata EUn toimesta. Ei muuta, on vain tärkeää, että EU on heidän mukanaan, jotta saadaan tästä prosessista hyvä lopputulos. Kiitos. Kiitos teidän Castaldo yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Kolumbiassa vihdoinkin on valoa tunnelin päässä. Tämä nyt ei ole mikään täydellinen rauhansopimus, eikä se tietenkään pyhi pois aikaisempia kauhoja, mutta tämä konflikti, joka alkoi 60-luvulta, on nyt päättymässä ja se on pieni ihme. Monet kysymykset on ratkaistu. On puhuttu asioista, jotka liittyvät esimerkiksi näiden mm, militaaristen ryhmien komentajien vastuuseen, huumekauppaan ja sitten Farkin jäsenten mukanottaminen poliittisen elämään. Ja meidän täytyy nyt toivoa, että asiat selvenevät ja on tärkeää, että kaikkein vakavimmille rikoksille ei anneta mitään armoa. Ja meidän täytyy muistaa myöskin uhrien tilanne. Ja Kolumbiassakin täytyy sitten siirtyä kohti valtion, jossa kunnioitetaan kaikkien kansalaisten oikeuksia. Ja meidän täytyy antaa myöskin taloudellista tukea Kolumbialle, meidän täytyy auttaa nuoria kolumbialaisia ja meidän täytyy toivoa, että tätä sanaa sota ei tarvitse enää Kolumbiassa lausua. Sitten Maria yksi minuutti. Kiitoksia puhemies nyt tullaan rauhanprosessin viimeiseen vaiheeseen Farkin ja Kolumbian hallituksen välillä. Ja maaliskuussa 2016 prosessi saadaan päätöksiin. Nythän on jo allekirjoitettu sopimus uhrien korvauksista uhreille ja lisäksi sotilaallisten asioiden purkamisesta. Rauhanprosessista tulee varmasti pitkä, mutta vähintäänkin ö, nyt loppuu sota, jolla on ollut 200 000 uhria sekä oppositiota että poliittisia johtajia on vainottu. Kuten sanottu, uhrit saavat korvauksen ja pitäisi olla myös niin, että huumekauppaa vastaan taistellaan. Tämä tarkoittaa sitä, että on äärimmäisen välttämätöntä, että neuvottelut Kolumbiassa viedään päätökseen ja meidän täytyy ponnistella voimakkaasti kadonneiden löytämiseksi ja on myös selvitettävä, mitä sisällissodan aikana on tapahtunut. Tämä rauhanprosessi voi johtaa siihen, että saamme demokraattisen Kolumbian, tietenkin sillä edellytyksellä, että pienemmät sotilaalliset ryhmät saadaan kuriin ja aset pois. Respetamos. Ja Kiitos oikein paljon tästä työstä, kunnioitamista kovasti. 220 000 ihmistä on Kolumbiassa näinä vuosina kuollut, niistä yli 20 prosenttia oli siviilejä. Tuhannet uhrit on vuosikymmeniä unohdettu vain siksi, että heistä ei ole puhuttu, vaan siksi, että yhteiskunta on suhtautunut heihin näin unohtavaisesti, niin kuin eräs historiatsija sanoo, on tärkeää, että muisti on, yhteiskunnan muisti on olemassa, on nyt tärkeää miettiä asioita, ei pidä lähteä koston tielle ja on tärkeää, että kannetaan vastuu eikä tule rankaisemattomuutta. Meidän päätöslauselmassakin on tärkeää huomauttaa, että neuvotteluissa ei kansalaisyhteiskunta ole mukana ja yli 90 prosenttia on rankaisemattomuusaste. Näin on sanottu. Ei pidä ainoastaan mainita tätä, vaan pitää vaatia sitä, että oikeus todellakin toteutuisi. Tämä koskee sekä Kolumbiaa että kaikkia muita paikkoja, missä ihmisoikeuksia on rikottu, esimerkiksi Espanja. Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän ja lopuksi vielä Mogherini, komission varapuheenjohtaja, saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Presidente. Kiitoksia puhemies. Aluksi haluaisin sanoa se, mitä joku muukin totesi, eli työ ei ole vielä päättynyt. Tämä on tärkeä, rohkaiseva, historiallinen askel, joka saatiin aikaan joulukuussa. Tämä on ollut yksi kaikkein hankalampia hankalimpia osia neuvotteluissa. Mutta tässä on edistytty kuitenkin rohkaisevalla tavalla, mutta työ ei vielä ole päättynyt. Ja siksi korostaisin, kuten aluksi totesin, että emme keskity pelkästään sopimuksen täytäntöönpanoon, vaan myöskin tulevina kuukausina meidän täytyy olla mukana näissä neuvotteluissa, meidän tulee tukea niitä ja yritämme tukea myöskin Santosin vahvoja näkemyksiä. Hän on nyt ottanut askelia tähän suuntaan ja meidän täytyy tukea maata kokonaisuudessaan tässä prosessissa. Alueet, niin olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy todellakin varmistaa, että tukemme menee näille alueille asti, sinne missä ihmiset asuvat. Ja sitten kansalaisyhteiskunta ja ihmisoikeusaktivistit, puhuin näistä jo aluksi. Tässä EUlla on roolinsa, sen me tiedämme varsin hyvin. Ja meidän täytyy myöskin tukea tätä koko maata ja sen koko kansaa. Uskon esimerkiksi, että se, mitä on tehty viisumi vapauttamisen osalta on, oli tärkeää, koska se osoitti, että EU tukee tätä prosessia ja tukee prosessin täytäntöönpanoa ja että tämä on osa suurempaa kuviota, eli erinomaiset vastavuoroiset suhteet, joita EUlla on Kolumbian <clears throat> kanssa. Ja tämä on osa vielä suurempaa kuviota, eli strategiset suhteet EUn ja latinalaisen Amerikan ja erityisesti tietyn Etelä-Amerikan maiden kanssa, joiden kanssa kehitämme suhteita erittäin myönteisellä tavalla, erityisesti viimeisen vuoden aikana. Presidentti Santos ja minä tapasimme viime vuoden aikana varmaan neljä viisi kertaa. Viimeksi joulukuussa Brysselissä, kun yhdessä allekirjoitimme tai katsoimme, miten tämä viisumivapausohjelma allekirjoitettiin. Mutta me olemme tavanneet hyvin säännöllisesti pari kuukauden välein. Me olemme tavanneet monta kertaa eri puolilla maailmaa Amerikan huippukokouksessa tai YK yleiskokouksessa. Ja ensinnäkin olen kuullut häneltä, miten voisimme tukea tätä prosessia ja myöskin tämä erityisedustajan nimet, nimittäminen oli tulosta keskustelusta, jota kävi presidentin kanssa. Hän sanoi, että se olisi myönteinen merkki. Ja se oli myönteinen kokemus, kun neuvottelimme prosessista. Kilmorillahan on kokemusta Pohjois-Irlannin prosessista. Ja sitten katsoimme tätä jatkotyötä, joka saattaa olla vielä hankalampaa kuin tämä prosessi, jossa sovittiin tästä sopimuksesta. Ja haluaisin myöskin sanoa, että tämä on esimerkki siitä, mitä Euroopan unioni pystyy tekemään maailmassa. Ennen kaikkea tämä on merkki siitä, että sitoumuksemme on tärkeää myöskin paikoissa, jotka saattavat tuntua meistä kaukaisilta. Meidän täytyy näinä aikoina keskittyä tietysti naapurialueisiimme, itään, etelään, myöskin pohjoiseen länteen, koska italialaisilta kuultuna tämä on ehkä hiukan outoa, mutta arktisten alueiden työstäminen on tärkeää. Siellä tapahtuu tärkeitä asioita, mutta prioriteetti on se, että alueesta tulee hiukan turvallisempi kuin nyt. Ja lisäarvomme on erittäin korkea myöskin alueella ympäri maailmaa, Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa. Ei välttämättä kaik- kaikkialla, mutta tietyissä paikoissa, joissa historia ja politiikka, joskus talous ja joskus kansalaisten väliset vaihdot ovat johtaneet siihen, että kytkökset tekevät meidän panoksestamme erityisen arvokkaan instituutioille tai ihmisille. Ja tämä on yksi sellainen tapauksista. Tämä on meidän vahvuutemme haluamme edistää rauhaa maailmassa. Tietysti joskus tämä kuulostaa hiukan naivilta, mutta viime kädessä se on kuitenkin meidänkin etumme, eli se, että edistämme rauhaa maailmassa. Ja tämä on myöskin EUn rooli. Meidän täytyy investoida tiettyihin malleihin ja yrittää päästä eroon konflikteista. Jotkut sanovat, että on vaikeampaa päättää konflikti kuin aloittaa konflikti, ja siksi meidän kannattaa panostaa konfliktien ennaltaehkäisyyn kuin niiden ratkaisemisen, kun ne ovat jo käynnistyneet. Mutta on olemassa eurooppalainen tapa edistää yhteistyötä ja vuoropuhelua. Ja meidän täytyy myöskin löytää kompromisseja. Meillä on esimerkkejä historiasta ja kohta puhumme Syyrian tilanteesta ja sitten Lähi-idän jännitteistä. Ja tarina on aina sama. Euroopan historia historia on täynnä konflikteja, joita olemme levittäneet ympäri maailmaa ja vetäneet muita mukaan omiin konflikteihimme. Ja nyt meidän täytyy sitten ymmärtää, että alueellinen yhteistyö Euroopassa oli oikea tapa edetä. Ja se toi meille rauhan ja vakauden ja vaurautta, vaikka se joskus nyt unohdetaankin. Tämä on eurooppalainen tapa edetä. Tällä tavalla voimme tuoda toivoa ja parannusta ympäri maailmaa. Ja meidän täytyy investoida tällaisiin tilanteisiin. Ja sitten kun ne toteutuvat, niistä pitää tehdä kestäviä. Ne on saatava toimimaan. Siitä ei koska, se ei koskaan ole mikään itsestäänselvyys. Arvostan yhtenäisyyttä, jota te osoitatte tässä keskustelussa ja äänestyksessä, joka toimitatte. Ja olen täysin vakuuttunut siitä, että kolumbialaiset ystävämme huomaavat ja arvostavat tämän. Juuri tällaiset merkit myöskin tuovat lisäarvoa vaikeisiin prosesseihin. Ja lopuksi Jotkut mainitsivat Paavi Fransiskuksen ja haluaisin siteerata häntä. Tämäkin on tavallaan eurooppalainen tapa nähdä asiat. Paavi Franciscus sanoi, että väkivallan yöstä voi tulla päivä, joka on täynnä oikeudenmukaisuutta, jotta saadaan aikaan pysyvä rauha. Meillä ei ole varaa epäonnistumiseen rauhan tiellä. Mielestäni tässä hengessä meidän täytyy jatkaa tätä työtä kolumbialaisten ystäviemme kanssa ja täytyy muistaa, että tie edessämme on vielä hankala. Ja me täytyy muistaa, että kyllä tämä on mahdollista ja uskon, että vuosi 2016 voi olla se vuosi, jolloin tämä konflikti viimeinkin saadaan päätökseen ja Kolumbiassa on vihdoin rauha. Vicepresidente Mogherini. Kiitoksia, varapuheenjohtaja. Te olette täällä mukana myöskin seuraavassa keskustelussa. Olen saanut seitsemän päätöshasmaisetystä tämän keskustelun päätteeksi. Nyt keskustelu